Ja kollegat, ja nyt menemme äänestysselitykseen ja aloitamme Danjanin mietinnöstä, joka käskittelee yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ja annan puheenvuoron herra Hannanille yksi minuutti. Mr. Hannan, please. Herra Hannan. Mr. Hannan, Daniel Hannan, thank you. Herra Daniel Hannan, olkaa hyvä. One minute, please. Thank Kiitos, rouva varapuhemies. Mikä outo ajatus, että me sitoudumme harjoittamaan kollektiivista ulkopolitiikkaa, mutta emme kuitenkaan pysty vaikuttamaan maailmaan yksittäisenä ääninä. Ajattelepa nyt vaikka EU, joka ei, Norja, joka ei kuulu EU-hun, jolla on 5 miljoonaa asukasta. Sen diplomaatit ovat kuitenkin olleet aktiivisia lähes kaikissa maailmanosissa ja kaikissa saaristoissa neuvottelemassa rauhansopimusta Sudan ja Etelän välillä ja Oslon sopimus Israelin ja palestinalaisten välillä. Ne ovat olleet aktiivisia kaakkois Sri Lankassa ja muualla. Ettekö ajattele, että suuri maa kenties pystyisi vaikuttamaan maailman asioihin? Yhdistyt kuningaskunta on 60 miljoonan maa, joka käy kauppaa, jolla on paljon yhteyksiä kielen, historian, ja muiden asioiden kautta eri maan osiin. Maailman viidenneksi suunnipana taloutena meillä varmastikin voi olla itsenäistä ulkopolitiikkaa. Ja sanoakseni tämä, tämä on itseään selvää. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gill, yksi minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tyhjää tästä mietinnöstä, koska vaikka olenkin täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy katsoa, miten voimme edistää yhteistyötä, jotta Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta tulisi tehokkaampaa. Mielestäni on tärkeää sekä EUlle että minun maalleni, että yhdistynyt kuningaskunta on mukana. Niin, kyllä EUn täytyy lisätä vahvuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta kun tämä tapahtuu Naton ulkopuolella tai tekemällä kaksinkertaista työtä asioita, joita Nato jo kattaa, minun on vaikea tukea tätä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että hukataan rahaa rahaa ja saadaan vähemmän maailmanlaajuista painoarvoa. Kuitenkin mielestäni mietintö nostaa esiin useita tärkeitä kysymyksiä, jotka pitäisikin ottaa esille, kun jäsenvaltiot keskustelevat yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta kesäkuussa. Meidän täytyy katsoa, miten voimme luoda lisäarvoa ja saada aikaan enemmän vähellä resursseilla. Siksi meidän täytyy yhdistää kaikki ne toimet, jotka liittyvät Kiitoksia. Ja sitten menemme seuraavaan puhujan edustaja Polchak. Ja sen rozdíl od svých předřečníků myslím, že společná zahraniční... Päinvastoin kuin muut, minä uskon, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin pitäisi olla todellakin yhteisiä kaikille eu jäsenvaltioille – me nyt olla yhtenäisiä ja niin ne pitäisi olla yhtä politiikkaa, koska uskon, että se olisi vaikuttavampaa ja se antaisi enemmän <clears throat> voimaa kaikille maille Euroopan unionissa, päinvastoin kuin mitä monet kollegat. Minä uskon, että on tärkeää, että Euroopan unionilla on suurempi ääni ja että se on voimakkaampi globaalistuvassa maailmassa. Ja toinen asia, joka on mainitsemisen arvoinen, kun puhutaan puolustuspolitiikasta, on se, että on kaksinaisuutta, joka liittyy siihen, että on NATO. Minusta NATOn, NATO ei pitäisi jotenkin tulla toistetuksi Euroopan unionin politiikan kautta. Ukraina osoittaa meille selvästi, että me tarvitsemme selkeän ratkaisun. Kiitoksia edustaja Jaar. Kiitoksia puhemies. Minulle tässä oli kyse siitä, pitäisikö Euroopan unionin panostaa enemmän yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Minun mielestäni Euroopan unionin täytyy osallistua enemmän ja kun katsotaan maailmalle, niin ei tarvitse Äh, kuin katsoa Euroopan unionin ulkorajoja ja kysyä itseltään, onko tilanne siellä vakautunut vai ei. Äh, tilanne on muuttunut yhä epävakaammaksi ja tämähän suorastaan vaatii yhteistä eurooppalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja siksipä äh, saatoin äänestää tämän mietinnön puolesta. Toivoisin kuitenkin, että keskusteluissa neuvoston kanssa ja komission kanssa saadaan aikaan tulos, koska kuten edeltävätkin puhujat sanoivat, tämä tärkein edellytys on se, että ei synny kaksinkertaisia rakenteita ja että ollaan valmiita jäsenvaltioiden yhdessä komission ja parlamentin kanssa tehdä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kiitoksia. Sitten edustaja Wolf, yksi minuutti. Kiitos varapuhemies. Vuosi sitten meillä on ensimmäistä kertaa täällä uutena parlamentin edessä, kun kuulen, että kollegat vaativat seuraamuksia Venäjälle ja jotkut jäsenet jopa julistavat, että pitäisi käydä sotaa EUn puolesta Venäjää vastaan. Sanoin, minulle sanottiin, ei pidä olla huolissaan siitä. EUlla ei ole tällaisia toiveita, ei sillä ole mitään armeijaa. Mutta tämän politiikan äh, varjossa, jossa puhutaan nyt sitä turvallisuuspolitiikasta. Tämä sali päätti siitä, että nyt rahoitetaan EUn armeijaa. Täällä äänestettiin sen puolesta, että rahoitetaan EUn sotilaista tutkimusta. Äänestettiin sen puolesta, että on verohoukutuksia yrityksille, jotka antavat rahoitusta ja tukea EUn puolustukselle. Äänestettiin myös sen puolesta, että EU olisi kykenevä käynnistämään yhteisiä toimia. Nyt äh, tässä ollaan menossa synkkään vaaralliseen paikkaan. Ja siksi minä äänestin tätä mieltä vastaan, koska minä en usko, että EUlla pitäisi olla valtaa käynnistää sotaa toisia maita vastaan. Thank you. We move to the next. Kiitoksia. Sitten menemme seuraavaan mietintöön. Kukanin ja Tarandin mietintö, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rahoitus. Ja seuraavaksi eh, puheenvuoro saa edustaja Gill. Kiitos. En voisi olla enempää samaa mieltä kuin e, siitä, että meidän täytyy vahvistaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, erityisesti kun on kyse voimavarojen hallinnasta. Täytyy tehdä paljon tehokkuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisissa missioissamme. Täytyy katsoa, miten jäsenvaltiot voivat jakaa voimavaroja ja välineitä. Näin saamme vahvempia ja joustavampia operaatioita, joita tarvittaisiin tehokkaan ulkopolitiikan tukemiseksi. Parempi resurssin hallinnointi tarkoittaa myös sitä, miten voisimme täydentää sitä, mitä jo muualla tehdään, kuten esimerkiksi Natossa, sen sijaan, että tekisimme kaksinkertaista työtä. Enkä ole samaa mieltä, että tarvitaan EU-verotukia voimavarojen yhdistämiselle ja jakamiselle ja, yhteistyö itsessään on ihan riittävä kannustin. Kiitoksia ja nyt edustaja Kelly yksi minuutti. Uh, uh, Herra rouva puhemies, alun perin tai aluksi haluaisin sanoa, että viisi vuotta sitten me emme kovinkaan paljon puhuneet turvallisuudesta ja puolustuksesta, mutta sen vuoksi, mitä Ukrainassa on tapahtunut ja mikä on ollut Venäjän osallisuus siihen, mitä Ukrainassa on tapahtunut, on johtanut siihen, että monet maat ovat muuttaneet näkemystään asioista ja myös täällä Euroopan unionissa. Ja tästä syystä minä olin tyytyväinen, kun saatoin äänestää ryhmäni puolesta rumakkaisesti kaikissa näissä äänestyksissä, paitsi artiklan kolme kohdassa kaksi siinä mielessä me tyhjää, koska siinä puhutaan selkeästi sotilaallisista toimista ja kun Irlanti on puolueeton maa, haluamme pysyä puolueettomana tässä asiassa ja täksi äänestimme tyhjää. Colleagues, if I don't see, um... Hyvät kollegat, jos en näe eh, henkilöitä salissa, jotka ovat eh, listalla, niin en pyydä heitä Äh, puhumaan, äh, koska jotkut ovat ehkä lähteneet salissa. Nyt menemme seuraavaan mietintöön, Komesin mietintö Euroopan puolustustarvikemarkkinoista ja puheenvuoro saa edustaja Gill. Puhemies, minä äänestin tyhjää tästä mietinnöstä, koska olen huolestunut näiden toimenpiteiden tehokkuudesta. Äh, EUn yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa silmällä pitäen, jotka ovat samantapaisia kuin jo aikaisemmissa mietinnöissä mainittiin. Haluan korostaa sitä, että tässä on useita kriittisiä kysymyksiä, jotka haluaisin eh, tulevan käsitellyksi, kun EUn valtion ja hallitusten päämiehet tapaavat kesäkuussa. Minulle tärkeää on kyberturvallisuus, joka tällä hetkellä jo on merkittävää turvallisuutemme takaamiseksi. Silti sitä liian usein pidetään tällaisena kaukaisen tulevaisuuden uhkana. Siksi me kollektiivisesti olemme eh, kovasti jäljessä siinä, että käyttäisimme strategisesti kyberavaruutta kansalaistemme etujen puolustamiseksi maailmanlaajuisesti. Yhdysvallat vuosi vuodelta on sitä mieltä, että kyberhyökkäykset ovat suurin uhka turvallisuudelle, mutta EU:ssa näin ei ajatella. Kiitoksia. Ja seuraava puhuja, edustaja Jurek. Jeżeli chcemy się wstroszczyć o nasze wspólne bezpieczeństwo, a są... Jun me, jos me haluamme taata paremman kollektiivisen turvallisuuden, niin jos on asioita, joita jäsenvaltiot ovat vain yhdessä saada aikaiseksi, silloin meidän tulisi myös esiintyä niin, että puhumme yhdellä äänellä, ennen kaikkea transatlanttisissa suhteissa. Useimmat meidän maistammehan ovat mukana myös nimittäin Natossa. Miten me voimme puhua yhteistä politiikasta, kun seitsemän vuotta Venäjän Georgiaan kohdistuvan hyökkäyksen jälkeen georgialaiset ystävämme yhä edelleen ovat Naton rakenteiden ulkopuolella. Ja kun me emme pysty puhumaan asiassa yhtenäisesti, yhteiset instituutiot, yhteinen toimintavalmius on välttämätöntä, että voimme harjoittaa yhteistä politiikkaa. Ei saa luoda pelkästään vaikutelmaa yhteisestä politiikasta ja tätä kautta sitten kuitenkaan halvannutta yksittäisten maiden toimintamahdollisuutta. Kiitoksia kollegat. Seuraava mietintö olisi Turkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus, mutta koska äänestimme äm, siinä lykkäämisellä, jotka halusivat tästä puhua, äm, ovat lähteneet salista. Herra Kelli on ainoa täällä, mutta emme järjestänyt äänestysselityksiä ennen äänestystä. Tähän päättyvät äänestysselitykset. Tämän kokouksen pöytäkirja hyväksytään ensi, täysistunnon aluksi. Jos vastustusta ei ilmene, niin